on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma EUn painopisteistä YK on ihmisoikeusneuvoston kokouksissa vuonna 2016. Ja annan suoraan puheenvuoron takaisin varapuheenjohtaja Mogherinille. Kiitos puhemies. Kuten tiedätte, olen käyttänyt äh, suurimman osan ajastani virassa matkustamalla ympäri maailmaa ja minulla on ollut mahdollisuus tarkastella Eurooppaa ja Euroopan unionia meidän ystäviemme ja kumppaneidemme näkökannalta. Ja kun he ajattelevat meistä, meitä, niin he ajattelevat heti kahta asiaa. Meidän taloudellista vahvuuttamme myös kraasin jälkeen ja, kriisin jälkeen ja toivon mukaan tämä kriisi on nyt jo ohitettu. Sekä toinen asia on meidän ihmisoikeustyömme. En käytä tätä äh, keskustelua ainoastaan mahdollisuutena luetteloida meidän prioriteettejamme, vaan haluaisin myös kertoa siitä, millä tavalla haluamme edistää ihmisoikeuksia joka puolella maailmaa ja mitä ihmisoikeudet merkitsevät meille. Minusta kaikkein tärkeimmät välineet äh, ihmisoikeuksien äh, tukemisessa ovat monivälisyys ja sen vuoksi ihmisoikeudet oikeusneuvosto on niin tärkeä. Se on se paikka, missä voidaan päättää päättävistä toimista, kun on tapahtunut äh, rikkomuksia ihmisoikeuksia vastaan. Samoin kuin voidaan laatia uusia kumppanuuksia ja sitä kautta vahvistaa ihmisoikeuksia ympäri maailman. Eli me pyrimme äh, tuomaan äh, oikeudenmukaisuutta ja oikeutta silloin, kun tapahtuu esimerkiksi syrjintää ja väkivaltaa ja me tulemme priorisoimaan kahta kaikkein pahinta ihmisoikeusrikkomusta ihmisoikeustuomioistuimessa. Ja huomennahan te tulette myös keskustelemaan esimerkiksi Syyriasta. Öm, on muutamia Monet ihmiset ovat joutuneet vankilaan ilman, että heitä on tuomittu minkään näköisestä rikosta. Ja tulemme tekemään Japanin kanssa yhdessä päätöslauselman tästä törkeästä ihmisoikeusrikkomuksesta. Me tulemme laajittamaan myös erikoisesittelijän mandaattia Pohjois-Korean tilanne tullaan seuraamaan erittäin tarkkaan. Syyria on ehkäpä kuitenkin maailman suurin humanitaarinen katastrofi, jolla ei ole mitään vertailukohtaa. Joten tärkeintä on nyt se, että saataisiin aikaan humanitaarista apua suuren osan maata. Ja me tulemme kes- tähän tähän tullaan keskittymään tässä päätöslauselmassa. Ensimmäinen askel Madajassa oli jo positiivista, mutta vasta ensimmäinen askel ja sitä, siihen tarvitaan lisää. Rauha Syyriassa vaatii äh, oikeudenmukaisuutta kaikille. Ja kun me kokoamme palapalalta Syyrian yhteiskuntaa, se ei ole helppoa. Äh, sovintotyö vaatii myös sen, että, että tunnustetaan syyrialaisten kärsimykset. Ja me tulemme tukemaan sitä, että tutkimuskomitean mandaattia jatketaan, kuten me aikaisemminkin jo puhuimme tänä iltapäivänä. Sen vuoksi, että tämä on tällä hetkellä ainoa väline, jolla voidaan kerätä todisteita tulevia oikeudenkäyntejä varten. Ihmisoikeusneuvosto suhtautuu on myös sitä mieltä, että tässä on saatu aikaan positiivisia askelia ja sen vuoksi me tulemme nyt priorisoimaan jatkossa myös Myanmar-Burmaa, jossa marraskuun historialliset vaalit olivat tervetullut askel eteenpäin. Meillä on siellä kuitenkin huolenaiheita, varsinkin mitä tulee etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Me tulemme esittelemään päätöslauselma, jossa suositellaan uudelle hallitukselle, joka astuu huhtikuussa valtaan, että se ryhtyisi nopeisiin ja rohkeisiin toimiin ja, va, ja että YK turvallisuusneuvosto tulee seuraamaan maan kehittymistä. Me tulemme myös tekemään kaksi temaattista päätöslauselmaa. Yksi, joka liittyy uskonnonvapauteen, jossa EU tukee ää, kaikkia maita, jotka joutuvat, tai yhteisöjä, jotka joutuvat taistelemaan uskonnollista sortoa vastaan. Ja sitten toinen päätöslauselma Karibia ja latinalaisen Aribian ryhmästä, jossa on kysymys lasten oikeuksista. Ja me tulemme myös järjestämään tilaisuuden, jossa erityisesittelijä tulee äh, esittelemään raporttinsa kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta. Ja meidän mielestämme tämä oli asia, äh, että me emme voi puhua ihmisoikeuksista ilman kansalaisyhteiskunnan edustajia. Euroopan unioni tulee tekemään yhteistyötä kumppaneiden kanssa, jotta se eh, edistää ja suojelee kansalaisyhteiskuntaa ja haluaa vielä painostaa ihmisoikeuspuolustajien roolia eh, näissä menettelyissä kaikissa maissa. Vielä lopuksi haluaisin mainita kaksi tärkeää asiaa, joka on tärkeää ihmisoikeuksien kannalta. Ensinnäkin YK on ihmisoikeusfoorumin uskottavuus sekä meidän oma uskottavuutemme. Ensimmäinen liittyy lähinnä riippumattomuuteen ja ihmisoikeus edustajan riippumattomuuteen. YK on ollut tärkeä kumppani, kun on pyritty puolustamaan ihmisoikeuksia. Tämä on erittäin tärkeää ylläpitää uskottavuutta. Euroopan unioni on myös laajentanut yhteistyötään niin, että UNHCR kykenee tekemään tehtävänsä niin, että me voimme tukea kaikkia UNHCR-mekanismeja sekä huolehtia siitä, että täytäntöön pannaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Tämä vaatii tukea, eh, moraalista tukea sekä taloudellista tukea. Ja sitten EU. Maailmanlaajuisesti meitä pidetään ihmisoikeuksien mestaruusluokkana. Ja totta, usein välillä näin on. Ja jotkut pitävät tätä hyvänä ja jotkut kumppanit sitten hieman epäilevät tätä meidän rooliamme, mutta eihän se todellakaan estä meitä päinvastoin. Se motivoi meitä vielä enemmän. Mutta kertoisin teille, että kuluneena vuoden aikana tässä on tiettyjä haasteita. Nykyiset tapahtumat ovat asettaneet meidät valtavien haasteiden eteen. Ei ole kysymys vain pakolaiskriisistä, vaan kysymys on myös tästä pitkän aikavälin vaikutuksista johtuen talouskriisistä ja kansalaisten tilanteen epävakaudesta. On löydettävä tie ulos. Edellisen kriisin jälkeen muutettiin politiikkaa ja näin täytyy nytkin käydä. Nämä eivät ole helppoja aikoja, mutta jos me, menet, jos me eh, emme pidä kiinni eh, perusihmisoikeuksista, niin kaikki voi olla menetettyä ennen kuin tiedämmekään. Te edustatte puolta miljoonaa eurooppalaista kansalaista täällä. No nyt teitä on vain kourallinen jäljellä, mutta siitä huolimatta – Meillä on valtavia haasteita, jotta meidän politiikkamme heijastelisi sitä, mikä meissä on parasta, mikä on parasta Euroopassa. Meillä on valinta. Me voimme keskittyä omiin pelkoihimme ja niitä helliä ja antaa niiden raastaa unioni paloiksi, taikka olla vahvoja monimuotoisuudessamme, solidaarisuudessamme ja käynnistää Euroopan unionin koneet. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta me emme voi epäonnistua siinä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon varapuheenjohtaja ja nyt sitten PPP, EPP-ryhmän nimissä Gripsi. E, Arvoisa puhemies, hyvä varapuheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka jotka olivat mukana valmistelemassa päätöslauselmaa YK ihmisoikeusneuvostosta. Meillä meidän pitää saada päätöslauselmamme oikea-aikaisesti valmiiksi. Ja siinä neljä EUn prioriteettia. Kiitän varapuheenjohtajaa avoimuudesta ja valmiuksista keskustella kanssamme, koska se varmasti edistää prioriteetteja, joita haluamme esittää helmikuun lopussa pidettävässä kokouksessa. Tärkeä osa EUn sitoumusta on monenvälisyys ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Me myös edustamme useita eri asioita, jotka ovat tärkeitä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Yksi niistä on neuvoston toiminta, sotarikostuomioistuimen toiminta, lisäksi kuolemantuomion poistaminen ja sosiaaliset ja taloudelliset ja muut ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja koko ajan tärkeämpiä maailmassa. Pakolaiskriisi liittyy myös humanitaarisiin kysymyksiin ja terrorismin vastainen taistelu ja ihmisoikeuksien puolustaminen, ilmastonmuutoksen torjunta, kaikki nämä kuuluvat myös tähän. Ja ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia, niitä täytyy suojella kansainvälisesti. Ja viimeisessä lauseessa puhumme siitä, että olemme tässä todistamassa mahdollisesti suurinta siirtolaiskriisiä Euroopassa. E, Kiitoksia. Seuraavaksi Soraya Post herr Kiitoksia puhemies ja kiitän teitä korkea edustaja erittäin hyvästä puheenvuorosta. Tämä osoittaa riittävää kunnioitusta ihmisoikeuksia kohtaan. Haluaisin kiittää myös kollegoja, jotka ovat olleet neuvottelemassa tästä päätöslauselmasta ja niitä kollegoja, jotka osoittivat suurta kunnioitusta tämän tekstin merkitystä kohtaan. Tämä on erittäin tärkeä päätöslauselma koskien työtämme ihmisoikeuksien saralla. Me äänestämme sitä huomenna. Kyseessä on päätöslauselma, jonka otamme mukaan Geneven ihmisoikeusneuvoston kokoukseen maaliskuussa. Ja tässä me osoitamme, että valpaasti seuraamme tilannetta ihmisoikeuksien kohdalla. Ja että ihmisoikeuden oikeuksien parissa tehtävä työ on erittäin tärkeä asia ulkopolitiikassamme ja tämä osoittaa myös EP Euroopan parlamentin prioriteetit YK, YK ihmisoikeusneuvoston kokouksissa. Nyt kriisin aikana me emme saa horjua. On erityisen tärkeää, että me olemme avoimia ihmisoikeuksia kohtaan sekä EUn sisällä että ulkopolitiikassa. Ihmisoikeudet ovat perusta demokraattiselle yhteiskunnalle. Päätöslauselmassa on paljon tärkeitä aloja, esimerkiksi se, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia maahanmuuttajien ja pakolaisten joukossa ja että humanitaariset käytävät ovat tärkeitä niille ihmisille, jotka pakenevat sotaa ja konflikteja. Ja tässä muistutetaan myös siitä, että täytyy jatkaa Pekingin platformia ja että esimerkiksi terveys on yksi perusoikeus ja että naiset saavat osallistua ähm, konfliktia sotien ratkaisemiseen ja kaikkeen päätöksentekoon. Päätökslauselmaan kuuluu myös lasten oikeudet, ilmasto, äh, pakolaiset ja ähm, sukupuolien välinen ja äh, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, jossa on nähty aika paljon rikkomuksia. Sen lisäksi on useita maita, joissa me valvomme ihmisoikeustilannetta. Sen lisäksi me olemme ottaneet mukaan myös Euroopan neuvoston äh, päätöslauselmat liittyen rauhanprosessiin Lähi-idässä, mikä on erityisen tärkeää ajatellen tällä hetkellä voimassa olevaa tilannetta. Olen iloinen, että tässä päätöslauselmassa huomioimme myös sen, että on kielletty päästämästä YK erityisedustajaa Palestiinan miehitetyille alueille, mikä on johtanut äh, vakaviin rajoituksiin äh, valvoa tilannetta ja se tekee mahdottomaksi YK työn alueella. Päätöslauselmassa huomioidaan myös tilanne ihmisoikeustaistelijoilla me näemme, että heidän liikkumatilansa rajoitetaan yhä enemmän sekä Euroopassa että muualla. Mutta kuoleman uhasta huolimatta monet aktivistit työskentelevät äh, taukoamatta ihmisoikeuksien puolesta. Toivottavasti me huomenna osoitamme vahvan merkin Geneven äh, tulevalle kokoukselle. On tärkeää, että EU johtaa ihmisoikeustyötä EU on ja sen tulee olla vahva tekijä kansainvälisessä yhteistyössä, kun edistetään ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kiitos. Tak. Pani poseł von Storch. Seuraavaksi edustaja von Storch. Kiitos puhemies. Me puhumme täällä tyhjässä täysistuntosalissa salissa Euroopan unionin prioriteeteista YK on ihmisoikeusneuvoston kokouksissa. Pitääkö tämä nyt tulkita niin, että EU olisi itsenäinen valtio, jolla on oma ulkopolitiikka, mutta näinhän ei ole? Sen vuoksi koko keskustelu lähtee heti alusta alkaen hieman vinoon. Mutta siitä huolimatta tervetuloa tänne keskustelemaan. Te pyytäisin, että te seuraatte esimerkiksi kristittyjen vainoa ja murhia yhdeksi painopisteeksi. Kaikkien muiden vähemmistöjen kohdalla olemme kovaäänisiä ja protestoimme, mutta kristittyjen vainoaminen täytyy päästä korkealle agendalle. Ja ennen kuin on liian myöhäistä, pyytäisin, että te panostaisitte nimenomaan tähän asiaan. Kiitos. Dziękuję bardzo. Pani ma Kiitoksia. Meitä ei ole paljon täällä huoneessa paikalla. Seuraavaksi Becerra Basterecha. Señora Mogherini. Kiitoksia puhemies, kiitoksia korkeudustalle selkeistä sanoista. Haluaisin kiittää myös poliittisia ryhmiä, jotka ovat osallistuneet tähän yhteisen päätöslauselmaan erityisesti esittelijää kiittää loistavasta työstä, kun on pyritty edistämään yhteisiä arvoja. Vain täällä näin voidaan täyttää kansalaisten antama mandaatti kun kuuluu ihmisoikeusneuvostoon YKssa, yleiskokouksen pitää ottaa huomioon, miten edistetään ihmisoikeuksia ehdokasmaissa sitten, kun nämä maat on valittu. Jäsenet sitoutuvat puolustamaan tätä asiaa kolmen vuoden ajan. se kansalainen, joka tätä kuuntelee ja toteaa, että Venezuelan tai Saudi-Arabian kaltaiset maat kuuluvat tähän neuvostoon, todennäköisesti eivät ymmärrä että miten on mahdollista, että nämä, nämä maat, jotka systemaattisesti rikkovat ihmisoikeuksia, auttavat sitten muita maita täyttämään omat velvoitteensa opettavatko ne Venezuela äh, käsittelemään ilmaisuvapautta ja muita kysymyksiä. Entä sitten 74 poliittista vankia? Ainoa äh, synti on ollut arvostella hallitusta tai Saudi-Arabia, aikooko se lopettaa kuolemanrangaistuksen, on kuitenkin selkeä prioriteetti EU-ssa silloin, kun 2015 tapahtui äh, ennätys, että tuli teloituksiin. Yleiskokous voi keskeyttää jäsenyyden ihmisoikeusrikkomuksen takia kansalainen varmaankin ihmettelee, mitä se voi odottaa yleiskokoukselta ja voidaanko keskeyttää jäsenyys Saudi-Arabian ja Venezuelan kohdalla. Nämä maat heikentävät uskottavuutta elimissä, jotka valvat ihmisoikeuksien toteutumista maassa. Meidän pitää ottaa ensimmäinen askel yhdessä EU-valtioiden kanssa. Miten esimerkiksi etemme äänestä minkään sellaisen maan puolesta, joka ei täytä perusvaatimuksia, joista on päätetty, ja tietenkin pitää tehdä myös julkiseksi se, miten on äänestetty. Kiitos. Muchas gracias. Eh, w imieniu mm, e, Grupy Kiitos. Ja nyt sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja Vergia. Yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. En pidä tavasta, jolla työstämme tässä talossa näitä asioita. Yleensä me äänestämme päätöslauselmista, vaikka neuvoston työt ovat jo alkaneet, eikä sitä ole käsitelty meidän täysistunnossamme. Tällä kertaa parlamentti äänestää tästä ennen kokousta. Tämä ei kuitenkaan ole kovin tehokas lähestymistapa. Ja te, arvoisa korkea edustaja, ette ole syytökseni kohteena, vaan muutkin jäsenvaltioiden olisi kannattanut huolellisesti tutkia asiat ja panna täytäntöön ihmisoikeusneuvoston suositukset asumisesta, taloudellisista, sosiaalisista ja naisten oikeuksista. EU on menettänyt uskottavuuttaan tällä alalla eikä se voi vaatia, että kolmannet valtiot noudattavat oikeuksia, joita se itse loukkaa yhä useammin. Ja nyt meidän ryhmämme äänestää tyhjää, ei voi, se ei voi tukea tätä päätöslauselmaa. Kiitokset sitten vihreiden nimissä edustaja Barbara Lochbieler. Kiitos äh, puhemies, äh, arvoisa korkea edustaja. Meidän päätöslauselmaehdotuksemme oli ihan oikeaan aikaan valmis ja toivon, että EUn valtuuskunta vie kaikki nämä suositukset ja painopisteensä sinne ja että ne huomioidaan neuvotteluissa. Ihmisoikeusneuvosto on keskeinen ihmisoikeusnäyttämö ja EU on toiminut aktiivisesti tässä työssä. Oli sitten kysymys maakohtaisesta tilanteesta, samoin kuin temaattiset jatkokehityskulut. Sen lisäksi EU on tukenut taloudellisesti ihmisoikeusneuvoston työtä ja tukenut sitä kautta tämän elimen riippumattomuutta. Ikävä kyllä kuitenkin täällä on myös hallituksia, joissa ihmisoikeustilanne on katastrofaalinen. Sen vuoksi olisikin tärkeää, kun EUn jäsenvaltiot päättäisi, että EU-jäsenvaltiot päättäisivät äh, tavallaan olla näitä tällaisia valtioita vastaan. Me voimme voittaa aina, jos me puhumme yhdellä äänellä. Yhä usein kuulemme, että äh, ihmisoikeudet ovat äh, välineitä, joilla imperialistisesti sekaannutaan sisäisiin asioihin. Sen vuoksikin on myös tärkeää, että EU aktiivisesti yrittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, yhdessä valtioiden kanssa eteläpuolella toteuttaa esimerkiksi ihmisoikeus, joka liittyy äh, terveydenhoitoon ja puhtaaseen juomaveteen. Olen tästä pahoillani, että on jäsenvaltioita, Ähm, jotka ovat tavallaan ohittaneet nämä asiat liittyen esimerkiksi laittomaan äh, rahan kuljetukseen ja muuhun. Sen lisäksi haluaisin vielä todeta, että päätöslauselma on hyvä perusta, äh, että EU voi äh, tavallaan asemoitua ihmisoikeusneuvostossa ja minä haluaisin kiittää korkeaa edustajaa hyvistä neuvotteluista. Vielen Dank on behalf Kiitos ja sitten EFDD-ryhmän nimissä edustaja Korao. Grazie, presidente. Kiitos puhemies arvoisa korkea edustaja. Tämän päivän keskustelu antaa tilaisuuden käsitellä tärkeitä asioita. On valitettava, että meitä on täällä näin vähän paikalla. Meidän pitäisi kantaa vastuumme eurooppalaisena. Me tuemme tätä aloitetta, koska se on myönteinen. Täytyy torjua rikollisuutta ja olemme tyytyväisiä myös taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista esitetyistä toteamuksista. Ihmisoikeusneuvostossa usein ovat kovaäänisempiä maat, joissa oikeuksia ei noudateta, kuten Etiopia, Kiina ja muut tällaiset. Tähän liittyy myös vakavat terroriiskut ja on vastustettu ihmisoikeuksia. Pitää myös muistaa pakolaisten oikeudet pitkien matkojen aikana. Tässä päätöslauselmissa pyydämme ihmisoikeusneuvostossa toimimaan niin, että joka päivä paremmin toteutetaan tavoitteita. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Arvoisa ehm, puhemies. Koska nyt on ollut varsin kiireinen päivä, hiukan ennen keskiyötä, Täällä on vain viisi, on 15 läsnä keskustelemme ihmisoikeuksista. Me voimme varmasti ajatella, mi- miten ihmisoikeus täällä arvostetaan. Minä en ole täällä ole vaan täällä keskustelemassa ihmisoikeuksista ja maahanmuutosta ja siitä, miten 2015 EU-politiikasta johtuen tilanne on edennyt niin kuin eteni ja tulkittiin väärin Schengenin sopimusta, Geneven sopimusta ja EU-harjoittelusta avoimien rajojen politiikka ihmisoikeudet vaka- tarvitsevat vakaata ympäristöä ja nyt Euroopastakin on tehty epävakaus maahanmuuttopolitiikan kautta. Ja nyt olemme nähneet tämän ikävällä tavalla Kölnissä. Ensimmäistä kertaa massiivisella tavalla rikottiin ihmisoikeuksia vastaan Euroopan maaperällä pitää pitää silmällä, mitä, että ihmisoikeukset eivät ole ilmaisia, niitä ei saa ilmaiseksi. Ihmisoikeudet vaativat vakaata ympäristöä eikä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 Euroopan unioni on yksi suurimpia pelaajia kansainvälisellä tasolla ja se kykenee vaikuttamaan kansainvälisiin kehityskulkuihin. EU pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä YK kanssa tärkeissä asioissa, jotka liittyvät kansainvälisiin yhteisöihin. Yksi näistä asioista on nimenomaan maahanmuutto-ongelma. Jotta me voisimme ratkaista ongelmaa, meidän täytyy tutkia sitä hyvin realistisella tavalla. Me emme voi pyrkiä isännöimään kaikkia maahanmuuttajia ja ilman, että me samalla katsomme, mikä aiheuttaa tämän maahanmuuton. Meidän ei tule antaa maahanmuuttajien rikkoa isäntämaitensa lakeja ja ihmisoikeuksia ja esimerkiksi ihmisten salakuljettaminen yhtäältä. Jos me annamme ähm, salakulje, ihmissalakuljettajien toimia, niin me emme ole päättäväisiä emmekä ole vakavas, vakavissamme, kun me annamme Turkin huijata Euroopan unionia äh, väittämällä, että Turkki haluaa olla auttamassa maahanmuutto-ongelman ratkaisemassa ja samanaikaisesti ne äh, kuitenkin äh, meitä vaativat nopeuttamaan jäsenyysneuvotteluita. Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa, että kuukausi sitten keskustelimme ja hyväksyimme täällä suurella enemmistöllä vuotuisen ihmisoikeuskertomuksen ja EUn ihmisoikeuspolitiikkaa koskevan kertomuksen. Miksi nyt sitten näin vähän aikaa sen jälkeen äänestämme tekstistä, joka osittain vastaa tätä vuosikertomusta? Meidän pitäisi kuitenkin tässä esittää parlamentin mielipide prioriteeteista ja kaikki asiat, jotka jollain tavalla liittyvät ihmisoikeuksiin, ovat tässä mukana naisista ja miehistä, liike-elämään ja muuhun. Näin me täysin horjutamme näiden prioriteettien merkitystä ja toistamme työn, jonka olemme jo tehneet. Ja ensi vuonna parlamentin päätöslauselman tässä asiassa on oltava lyhyempi ja täytettävä enemmän tavoitteita. Me voisimme päättää, että siinä on viisi prioriteettia eikä sen enempää. Ja kaikki tärkeät ihmisoikeusasiat ovat tuossa vuosikertomuksessa mukana. Ja yksi tärkeä asia, johon haluaisin puuttua, se koskee toista tekstin osaa, jossa teoreettisesti puhutaan yleisen määräaikaisarvioinnin kohteena olevista maista. Siellä vasemmisto on halunnut, ei suinkaan ensimmäistä kertaa, äh, stigmatisoida Israelin ja luettelossa on mukana Lähi-idän prosessi 89 kohdassa. Se ei kuitenkaan ole mikään maa, eikä yleinen määräaikaisarviointi liity tähän mitenkään. Jos halutaan, että Euroopan parlamentti otetaan vakavasti, niin pitää lopettaa tällainen sekoilu. Ja siksi EPP pyytää erillistä äänestystä tästä kohdasta, ja jos sitä ei poisteta tai hylätä, niin sitten äänestämme tätä päätöslauselmaesitystä vastaan. Kiitos. E, pan poseł Richard Howitt. Kiitokset ja sitten edustaja Howitt. Kiitoksia puhemies. Esittelenä toivon, että seuraava ihmisoikeusneuvoston kokous ja meidän delegaatiomme antaa aseman ihmisoikeuksien edistämiselle. Kohta 28 päätöslausuma tekee selväksi, että parlamentti uskoo siihen, että EU ja sen jäsenvaltioiden pitäisi olla rakentavassa hengessä mukana hallitusten välisessä työryhmässä ja laatia juridisesti sitova väline. Aikaisemmin EU lähti ensimmäisen päivän jälkeen huonosti ja ymmärtääkseni tämä voi kyllä herättää hiukan arvostelua työryhmässä, jonka pitää esitellä työnsä maaliskuussa. Se, että estää ja boikotoi ihmisoikeusmekanismia ei ole sellainen paikka, tai se tapa, jolla Euroopan pitää toimia. Kuitenkin teksti tehdään selväksi, että kun osallistuu avoimeen työryhmään, se ei kuulu eikä tässä pitäisi e- e- edistää YK periaatteita. Jäsenvaltioiden pitäisi voida osoittaa, että ne vievät prosessin loppuun ja hyväksyvät kansalliset toimintasuunnitelmansa. Minä, minun ymmärtääkseni EU voi jopa harkita. Geneveessä päätöslauselmassa arvostellaan tätä YK-työryhmää Tämä on yhteenoton tietä ja meidän parlamenttimme ei tällaiseen suostu. Minun ryhmän rasne, minä en hyväksy kaikkia ehdotuksia, joista on keskusteltu työryhmässä. Esimerkiksi minä uskon, että ihmisoikeuksia pitäisi koskea kaikkia yrityksiä eikä vain ylikansallisia yrityksiä, mutta varmastikin EU pitää olla mukana neuvottelemassa ja ilmaisemassa diplomaattisesti oppositiomme osoittaa muille, mitä usein sanomme, että olemme valmiita kuuntelemaan erilaisia näkemyksiä. Ja sitten vielä yksi asia vastaan kollegalle, herra Predalle kohdasta 29. Hän tekee tästä avainkysymyksen omalle ryhmälle, niin he äänestävät tätä vastaan, jos tämä kaatuu. Mitä tässä kohdassa sitten sanotaan? Siinä vaaditaan, että noudatetaan kansainvälistä ihmisoikeuslakia, verotaan kahden valtion ratkaisuun ja tuetaan erityisedustajaa ihmisoikeuksien kohdalla Palestinan alueella. Olen sanonut hänelle ja hänen ryhmälleen vilpittömästi, että meillä on konsensus lähidän rauhanprosessin suhteen. Me uskomme, että jos äänestää näiden periaatteiden mukaisesti, se on oikea toiminta. Näin saadaan aikaan rauha Palestinan ja Israelin välillä. Ja jos hänen ryhmänsä haluaa olla eri mieltä tästä asiasta tämän päätösosaman yhteydessä, he ovat silloin väärässä. Ja sitten Hilde Waltmans, puolitoista minuuttia. Kiitos Mogherini, näin myöhään illalla. Meitä on täällä todella vähän jäljellä salissa. Ja me puhumme kuitenkin erittäin tärkeästä asiasta. Huomenna me äänestämme tästä päätöslauselmasta, jossa määrittelemme painopisteet. Ottaisin muutaman asian lyhykäisesti. Ihan oikeutusti puhumme naisten oikeuksista. Alden jäsenä olen erittäin ylpeä siitä, että puhumme myös seksuaalioikeuksista ja lisääntymisoikeuksista. Ja tähän kuuluu minulle ainakin abortti, varsinkin raiskauksen jälkeen. Ja Mogherinista tiedän, että olette samaa mieltä tästä. Kaksi, lasten oikeudetta. Me puhun niistä hyvin usein. Tänä päivänä äh, UNICEFin Save the Children nyt tuhannet lapset ovat kylmässä tuolla pakoreiteillänsä. Yksikään lapsi ei saa sinne kuolla. Burundi on mainittu. Siellä on kansanmurha käynnissä. Tehkää jotain. Halusin sen vielä kerran toistaa. Ja sitten vielä lopuksi. Monet ovat tästä jo puhuneet. Israel, Palestiina No, ei Israelia osoiteta sormella maana, mutta me haluaisimme kuitenkin, että muistaisimme nämä äh, suositukset, mitä maasta on annettu. Kiitos. Seuraavaksi Ivo Stier, puolitoista minuuttia predsjednie podravam to je e, kolega preda rekao i doista puhemies tuen mitä herra preda sanoi ja olisikin sääli jos EPP ei voisi antaa tukeaan päätöslauselmalle, koska tekstiä on epätasapainossa, kun me puhumme lähidän prosessista. Tämä päätöslauselma sisältää varsin hyviä kohtia, erityisesti kohta yhdeksän päätöslauselmassa, joka liittyy kehittyvien maiden perustuslain tarkistamiseen, erityisesti Afrikassa, niin että hallituksen rakente, hallinnon rakente, tavoitteet ylittäisivät perustuslailliset rajoitukset. Yleensä tämä johtaa kansalaisten protesteihin. Me olemme puhuneet tästä silloin, kun puhuimme Burundista. Tämä ei ole ainoa esimerkki, mutta monissa Afrikan valtioissa tapahtuu demokratisaatioprosessia, mutta ikävä kyllä tämä usein johtuu järjestelmälliseen ihmisoikeusrikkomus rikkomukseen. rikkomuksiin näissä maissa pidetään vaaleja, mutta joskus valsa olevat puolueet voittavat yli 80 prosenttia kaikki vaalit. Paitsi eu toimijoille myös poliittisten ryhmien pitäisi ottaa tämä huomioon tehdessä yhteistyötä näiden afrikkalaisten vastapuolien kanssa. YK on tunnustanut tästä jotakin 2030 kestävän kehityksen ohjelmassa kohdassa 16, aivan erityisesti se olisi prioriteetti myös ulkopolitiikassamme ja prioriteettikysymys myös ihmisoikeusneuvostolle. Kiitoksia. Pani poseł Katarina Seuraavaksi Katarina Chinichi. Hän ei ole paikalla. Seuraavaksi Komodini Katsia. Arvoisa puhemies, pitää kiinnittää erityistä huomiota lapsen oikeuksiin. Ja lapsen oikeuksien yleissopimus on yksi ratifioiduimmista yleissopimuksista. Politiikka, ja yhteiskunta, joka sitä heijastaa, ei, yleensä, ei aina arvosta erityisesti lapsen oikeuksia. Ja lapset ovat ympäröivien aikuisten käytöksen ja toiminnan uhreja. He kärsivät syrjinnästä, hyväksikäytöstä ja köyhyydestä. Ja tämän takia EUn täytyy jatkaa työtään sen varmistamiseksi, että että yleissopimus ei ole vain kaikista ratifioidun yleissopimus, vaan myöskin se kaikkein täytäntöönpannuin sopimus. Me olemme nähneet ihmisten reaktiot siihen, mitä monille, mitä monille lapsille tapahtui. Ja me emme näe aina näiden lasten julmaa tilannetta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme sen lopettamiseksi. Kiitos Teresa Jimenez Becerril Paria. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeuksien puolustaminen on selkeä tunnusmerkki EU:ssa yhdessä ihmisoikeusneuvoston kanssa pitää korostaa silloin, kun täytyy puolustaa ihmisiä vainota ja niin edelleen on joukko maita, joiden joukossa on tänä vuonna on Venezuela. EPP salli, että 13 kollegaani ja minä olimme mukana Venezuelassa historiallisena hetkenä. Ne, jotka puolustavat vapauksia, onnistuivat demokraattisesti voittamaan epädemokraattisen hallituksen tietysti kaikki tämä suuri toivo voi vesittyä, jos ei noudateta kansan tahtoa Venezuelassa tai vastustetaan armahdusoikeutta, joka vaatii, että kaikki vangit pitää vapauttaa vankeusta. Pyydän, että komissio ja parlamentti jatkostakin tiukasti vaatisivat, että poliittiset vangit vapautetaan Venezuelassa kuinka kauan Maduro voi jatkaa, että ei kuule oman kansansa huuta, joka vaatii vapautta. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Kukan. Kiitos. Eh, hyvä korkea edustaja. Tänä vuonna meillä on hyvin paljon haasteita, jotka liittyvät suoraan ihmisoikeusagendaan. Euroopalla itsellään on valtavia ennalta avistamattomia haasteita, kuten esimerkiksi maahanmuutto. Ihmisoikeuskysymykset tulevat olemaan vielä kiireellisempiä tämänkin vuoksi, ja meidän tulee asettaa painopisteet ihmisoikeusneuvoston kokouksia varten. Ihmisoikeudet ovat modernin Euroopan perusta ja sen vuoksi meidän tulisi olla veturina, kun näitä toteutetaan YKssa. Sen vuoksi meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota ihmisoikeusagendaan liittyen nimenomaan pakolaiskysymykseen. Meidän pitäisi vahvistaa humanitaarista ja kehitysapua ja auttaa rauhaa kriittisillä alueilla ympäri maailman. Meidän täytyy myös kantaa seuraamukset ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja tehdä lisäaskelia, kun taistellaan kansainvälisiä verkostoja vastaan ja huolehdimme myös lasten ja naisten ihmisoikeuksista. Bogdan Ven... Ja sitten seuraavaksi edustaja Venta. Kiitoksia puhemies. Komission varapuheenjohtaja YK on ihmisoikeusneuvosto on antanut mandaatin myös EUlle edistää ihmisoikeuksia globaalisti on tärkeää valita oikein elimen jäsenet niiden joukossa, jotka edustavat ihmisiä. Tässä on vielä joitakin kysymyksiä, joita ei ole kunnolla säännelty. Yleinen määräaikaisarviointi on erittäin tärkeä mekanismi, mutta meidän pitää ottaa huomioon erilaiset ryhmät, jotka edustavat esimerkiksi kansalaisyhteiskuntaa. Suositukset ovat merkki myös muille maille. Niitä täytyy käyttää yhteistyön pohjana. Ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa myös yritysmaailmassa. YK täytyy varmistaa, että asetetaan standardit jäsenvaltioissa, jotta edistetään inhimillisiä työoloja. Me Toivottavasti osallistumme aktiivisesti YK ihmisoikeusneuvoston kokoukseen varmistamme, että jos ihmisoikeuksia rikotaan, niin me varmistamme sen, että rikkomuksen tekijät joutuvat oikeuden eteen. Sitten Catch ja ensimmäisenä Marias. Kiitos puhemies. Euroopan unionin prioriteeteissa pitäisi olla ihmisoikeusloukkaukset Turkissa, mutta myöskin Skopiassa entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Me Varjana Petir teki tästä aloitteen ja se oli Makedonian ystävien nimissä tehty aloite ja me haluaisimme muistuttaa näitä kyseisiä meppejä, että Fyromin nimissä vain voi tehdä jotain, ei muiden nimissä. Ja näiden mepien pitäisi tietää se, että Fyrom tai mikään muukaan ei saa varastaa meidän Makedoniamme nimeä. Ja nyt haluaisin tuoda esiin tämän laittoman ja provokatiivisen aloitteen ja pyydän, että Martin Schulz, puhemiehemme, ryhtyy vakaviin toimiin, jotta YK on päätöstä Fyromin nimestä täytäntöön pannaan täysimääräisesti. Kiitos. Pan poseł Stier, bardzo proszę. Seuraavaksi edustaja Stier. Kollega e, Marias Dali, znate da je takva neformalna Kollega Marius, tiedättekö te, että tämä epävirallinen ystäväryhmä oli olemassa jo aikaisemmin Euroopan parlamentissa, eikä siitä mitään pahaa syntynyt. Ja toisekseen, miten tämä liittyy tämän päiväisen keskusteluun? Kiitos, e, mutta nyt hyvin lyhykäisesti. Puhemies, haluaisin puhua kollegalle. Haluaisin kertoa hänelle, että otin hyvin tärkeän asian esiin. Skopje, Fyrom on tunnustettu Fyromiksi ja te käytätte laittomasti nimeä Makedonia ja kuka tahansa kuuluu tuohon ryhmään, jokaisen täytyy tietää, että se rikkoo EUn toimintaa, koska EU on tunnustanut Fyromin, Fyromin nimellä. Przewodnicząca Federica Mogherini ja sitten äh, edustaja Mogherini Euroopan komission nimissä. Not prolong uh, much longer Kiitoksia. En halua pitkittää tätä istuntoa kovin paljon pidempään. Haluan vain kiittää teitä kaikkia, erityisesti niitä, jotka pitäytyivät aiheessa ja osoittivat yhteistä sitoumusta. Oikeastaan tämä kyllä koskee ihan kaikkia ryhmiä. Ajatellen meidän tekemämme ihmisoikeustyötä. Monet sanovatkin täällä, että tämä ei ole vain selkeä arvo ja periaate EU-ssa. Se on myös meidän tehtävämme. Meidän pitää suojella, edistää kumpikaan näistä yksinäiritä. Pitää suojella ja edistää ihmisoikeuksia sekä EUn sisällä että ulkopuolella. Ja sanoisin, että myös Euroopan parlamentin opastus tässä on ratkaisevan tärkeä. Yritämme tehdä kaiken mahdollisen, että käytämme ulkosuhdehallintoa ja muita välineitä yhdessä, jotta voimme täyttää tämän mandaatin ja olemme relevantti ihmisoikeustoimija, jotka saa, joka saa aikaan myös hyviä tuloksia. Joskus tämä käy selväksi, joskus vähän vähemmän, useimmiten kuitenkin näin tapahtuu. Useimmissa tapauksissa kun ajatellaan kaikkia ihmisoikeusprioriteetteja, niin on kyse sitten konkreettisista yksittäisistä ihmisoikeuspuolustajista tai isoimmista kysymyksistä, esimerkiksi kuolemanrangaistus tai talous- ja sosiaaliset oikeudet. Tämä luettelo voi olla varsin pitkäkin, mutta tämä koskee kaikkia tapauksia. EU toimii eli kansa haluaa toimia relevantisti tai sitten sitten tilanne on vaikeampi. Meillä on arvoja, periaatteita, niin kuin tiedämme, mutta meillä on myös omia intressejä, koska kun edistää ihmisoikeuksia maailmassa, se liittyy myös suoraan etuihin, vakauteen, turvallisuuteen maailmanlaajuisesti, koska ei ole mitään mahdollisuutta vakaalle ympäristölle, jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Tämä ei ole vain periaate ja arvo, vaan selkeä vastuu, joka meilläkin on rajojemme sisällä ja ulkopuolella. Haluaisin kiittää parlamenttia jatkuvasta tuesta, jota se antaa meidän toiminnallemme tällä saralla. Ja vielä sanoisin lyhyesti, että henkilökohtaisesti kiittäisin ihmisoikeusneuvoston johtajaa erittäin hyvästä työstä, jota hän tekee asiassa, jota kaikki, yhdessä haluamme viedä eteenpäin. Kiitän tätä lämpimästä. Toivottavasti nyt voidaan sanoa tässä vaiheessa hyvää yötä. Kiitos oikein paljon varapuheenjohtaja.